tavallista lainsäätämisjärjestöstä noudattajan annettujen säädösten allekirjoittaminen. Tällaisia säädöksiä on kuusi. Tavallista lainsäätämisjärjestöstä noudattaen työjärjestöstä 74 artiklan mukaan. Näiden säädösten nimet julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Eli te kaikki saatte ne käyttöön. Seuraava kohta on muutoskäsittelyjärjestykseen on vain yksi ehdotus maanantaita koskien, eli tätä päivää koskien. Puhemies kokous, anteeksi puheenjohtajakokous on vahvistanut tämän ehdotuksen. Maanantaista ALDE-ryhmä on pyytänyt, että käydetään keskustelu uuden IMFn johtajan valitsemisprosessista jotka liittyvät asiat suoraan herra Lainenin mietintöön, joka koskee Euroopan ympäristötilinpitoa. Tämän ehdotuksen meille esittelee Alderyhmän puolesta Ruva Gular, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Tämä on eh, ystävällinen pyyntö, eh, jotta Oli Rehn olisi paikalla ympäristötilinpäätöstä käsittelevässä asiassa, samoin kuin IMFn asiaa käsittelevässä kohdassa. Tässä meidän ryhmämme pyyntö eteenpäin. Kiitoksia. Haluaako joku pitää puheenvuoron ja samalla tukea tätä esitystä? En näe puheenvuoropyyntöä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että voimme suhtautua myönteisesti tähän pyyntöön, koska en näe mitään syytä vastustaa sitä. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöä tätä esitystä vastaan? Puheenvuoro tätä esitystä vastaan. Widzę wypowiedzi. En näe tällaista puheenvuoropyyntöä. Ketkä ovat sen puolesta, että hyväksytään Rova Gularin esittämä ehdotus. Kättä nostamalla, olkaa hyvä. Kiitoksia, on vastaan. Tyhjätään, että ehdotus meni läpi. Sen seurauksena keskustelu IMFn uuden pääjohtajan valintamenettelystä ja euroalueen ulkoisesta edustuksesta käydään välittömästi herra Lainenin mietinnön käsittelyn jälkeen, joka mietintö koskee Euroopan ympäristötilinpitoa. Tämänlainen pieni muutos käsittelyjärjestykseen joten käsittelyjärjestys on näin vahvistettu. Ja nyt sitten ensimmäinen kohta esityslistalla. Ja siinä ensimmäisenä on Euroopan parlamentin puhemiehen lausuma Baltian maista vuonna 1941 karkotettujen muistotilaisuus. Sen jälkeen lyhyt keskustelu, jossa ryhmien edustajat pitävät tästä teemasta uskoakseni tärkeää puheenvuoroa. Hyvät kollegat, tässä